rokotuskampanjoiden vahvistaminen ja jatkaminen on saanut riittävän määrän allekirjoituksia. Niinpä tämän mukaan 223 artiklan nojalla toimitetaan vastaanottajille ja teksti myös julkaistaan asianomaisin nimin pöytäkirjasta. Ja hyvin, hyvin nopeasti Rova Hannibal ja senkin saavat 30 sekuntia kunkikin. Rova Hannibal. President rouva puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia teitä, jotka ovat allekirjoittaneet tämän julkilausuman. Tämähän on hyvin tärkeä aihe. Ja olen iloinen siitä, että olemme saaneet aikaiseksi päätöslauselman, jolla pyydetään riittävää rahoitusta kehitysmaiden rokotuksia varten. Kiitän kansalaisjärjestöjä terveysjärjestöjä ja mm, myöskin yhdistyneen kuningaskunnan kampanjointia ja kiitokset näille muille allekirjoittajille myös Kelille, Kelille ja muille, jotka myöskin haluavat käyttää puheenvuoroja. Herra Keli. Uh, Puhemies, aivan lyhyesti olen samaa mieltä näiden kiitosten kanssa, jotka Meri äsken totesi. Ja tiedoksi vain kaikille, että Food Children of Africa on myös tässä su- tuen saavana järjestönä. Kiitoksia. Merci, monsieur. Kiitoksia, herra Keli. Ja nyt toimitamme äänestykset. Kasakin mietintö. Kolmas ilman myönnettävä rahoitusapu koska yleiset säännökset, tarkistukset 1, 3, 2 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan